Good morning, ladies and gentlemen. As we have... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Koska meillä on tänään paljon asioita käsiteltävänä. Hyvää huomenta. Pyytäisin teitä aloittamaan. Thank you, thank you very much for understanding. Kiitoksia Okay. I begin with our today's meeting of Regi Committee with the adoption of... Aloitetaan tänään Regi-valiokunnan kokous hyväksymällä esityslista. Onko kommentoitavaa? Ei. Näin ollen olemme hyväksyneet esityslistan. Toinen kohta. Hyväksymme pöytäkirjan 3.12. kokouksesta. Se on internetissä saatavilla. Ja ehdotan, että jollei nyt kukaan vastusta tämän kokouksen aikana sitä, niin näin edellinen pöytäkirja on hyväksytty. Minulla ei ole mitään ilmoitusluontoisia asioita tänään. Joudumme varmaan aikaa paljon tähän pääsäisen työhömme. Kohta neljä tämän päivän esityslistalta koskee mietintöä, jonka regivaliokunnan on tarkoitus valmistella, jossa kysymys on alueellisesta yhteistyöohjelmasta PIS 4, Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta, yhdistynyt kuningaskunta Irlanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti ja tämä kaikki Brexit-yhteydessä. Brexit-sopimus mahdollistaa kohesio-ohjelmien säilyttämisen Iranin ja pohjois välillä. Siitä huolimatta on edelleen epäselvää, aikooko Yhdistynyt kuningaskunta ratifioida Brexit-sopimuksen. Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen ilman sopimusta aiheuttaisi erityisiä ongelmia raja-alueilla Pohjois-Irlannin ja Iranin välillä – aivan kuten pitkäperjantain sopimuksessa jossa on taattu rauha, taataan se, että molemmat saaren osat ovat Euroopan unionin osia avoimin rajoin. Tästä syystä Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön poikkeusjärjestely, jotta voidaan mahdollistaa se, että PIS 4 sopimus ja yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin väliset yhteistyösopimukset jatkuvat ainakin tämänhetkisen oimotikauden 2014-2020 ohjelmajakso saadaan loppuun. Kaikki muut 13 yhteistyöohjelmaissa yhdistynyt kuningaskunta on osana, jotka eivät vaikuta Pohjois-Irlantiin, eivät hyödy tästä poikkeuksesta. Ehdotus tekee näin tarjoten rahoitusta Pohjois-Irlannille, aivan kuten Interreg-säännöstössä on määrätty. Tämän lisäksi myös tuo standardisääntö, jonka mukaan Yli 20 prosenttia ei saa käyttää yhteistyöohjelmasta Euroopan unionin ulkopuolella, ei sovellu näihin kahteen ohjelmaan, koska rahakäyttö Pohjois-Irlannissa rajoittuisi muussa tapauksessa. Nyt on pienet aikapaineet, koska jotta tämä rahoitus voisi jatkua, on oleellista, että lainsäädäntö hyväksytään ja tulee voimaan ennen 33. Valiokuntamme on lähettänyt valtuuskunnan vuonna 2018 maaliskuussa pois Irlantiin ja sitten on jatkanut seurantatyötään täytäntöönpano mietinnön seurauksena, jonka edustaja Von esitteli. Yksi avakysymyksistä on se, että rauhoima tulisi jatkua Brexitin jälkeen ja koordinaattorin tekemän päätöksen mukaisesti viime viikolla esittelijänä ehdotan sitä, että Tätä asetusta tulisi käsitellä säännön 50 1 mukaisesti, eli yksinkertaistetun menettelyn avulla hyväksyminen ilman tarkistuksia. Mietintöluonnos on jaettu sähköpostitse teille kaikille. Ennen kuin ehdotan tämän asetuksen hyväksymistä, haluaako joku käyttää täällä puheenvuoron? Yes, Mr. Vaughan, you have the floor. Edustaja Vaughan, Yes, uh, very uh, briefly, Chair. First of all, to... Uh, Hyvin lyhyesti. Ensinnäkin kiitos tästä ja äh, Kuten juuri sanoitte, niin olemme tehneet oma-aloitemietinnön siitä, kuinka rahoitus jatkossa Pohjois-Irlannin osalta 2020 jälkeen tapahtuu. Olemme käyneet paikan päällä myöskin siellä ja tuon matkan aikana itse pystymme näkemään, kuinka tärkeää tämä Peace-ohjelman rahoittaminen on. Näimme aivan hienoja hankkeita, joissa siellä toimitaan yhdessä ja todellakin nyt varmastikin, kun mitä Pohjois-Irlannissa on viikonloppuna tapahtunut ja erityisesti kun mitä Derin alueella on tapahtunut. Tämä on tärkeää, kun kävimme vaikka päälle, niin meille sanottiin, että saattaa olla, että jännitteitä tulee lisää. Ja äh, näin on nyt sitten käynyt, joten minulle äh, tämä on entistä tärkeämpi asia, että jatkamme tätä äh, ohjelman rahoitusta 2020 jälkeen ja tuen tätä ja toivon, että todella myöskin tuon ajanjakson jälkeen siis tämä asia jatkuu. Kiitoksia Fanny Stelroi seuraavana. Kiitoksia ihan tässä samassa hengessä. Kuten täällä jo todettiin, kävimme paikan päällä ja aina saimme nähdä, että viime aikoina, kun puhumme rauhasta, me tuimme pidennystä. Mutta jos menee sinne paikan päälle, näkee, miten kaikki toimii ja miten hauraat nämä suhteet ovat. Ja se, mitä rahalla tehdään, ei ole mitenkään helppoa työtä, vaan nyt esimerkiksi tehdään työtä protestanttien ja katolisten ähm, ala-asteilla. Ja nämä järjestävät urheilutapahtumia yhdessä. Tässä on kuljettu niin pitkä matka, eikä ymmärrä, miten tärkeitä tämänkaltaiset ohjelmat ovat. Me saimme nähdä sen ja saimme puhua ihmisten kanssa ja sitten Puhutaan jo ohjelmasta neljä. Ollaan helposti unohdettu se, mitä menneisyydessä tapahtui. Se, mitä Lontoosta saimme kuulla, on, että yksi vaihtoehdosta on se, että tuota pitkäperjantain sopimusta muutettaisiin. Mm, sekin on tässä vaakalaudalla. Eli vaikea kuvitella, että mitä silloin edes tapahtuisi. Ja siksi on tärkeää, että meillä on tämä yksinkertaista menettely teidän ehdotuksenne. Täysi tuki sille. Ja ihan rehellisesti sanon, kysymys ei ole pelkästään tästä rauhaohjelmasta, vaan saamme nähdä myös Interregin vaikutukset. Millä tavalla yliopistot, miten ne toimivat. Ja riippumatta siitä, missä tuo paikka on, niin meillä on tämä kehitys molemmilla puolella. Ja toivottavasti voidaan jatkaa näitä muita rajoja ylittäviä tapauksia. Kyllä, siis täysi tuki. Jakovčić, you have the floor. Kiitoksia edustaja Jakovčić. Seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Äh, kun olin itse myöskin tuossa valtuuskunnassa mukana, joka kävi tuolla Pohjois-Irlannissa. Ja minä myöskin olen nähnyt aivan suoraan, mitä Pohjois-Irlannissa on tapahtunut. Ja ymmärrän ne uhat, mitä saattaa ilmetä, jos tuo pitkän perjantain sopimus tulee kyseenalaiseksi, niin haluan sanoa, että No, minä tulen alueelta, jossa meillä on ollut sota entisen Jugoslavian alueelta ja varmasti tiedätte, mitä verenvuodatusta siellä tapahtui, joten en, toi, en, en haluaisi, että mitään samantapaista tapahtuisi täällä EUn, Euroopan alueella. Olen nähnyt, kuinka hauraat suhteet voivat pohjois olla, mutta samanaikaisesti voin myöskin sanoa, että olen todella iloinen nähdessäni, että että oli myöskin paljon tyytyväisyyttä nuorten keskuudessa. Aivan uudet sukupolvet haluavat nyt elää rauhassa keskenään, joten Euroopan unionissa meillä on kolmansia maiden kanssa myöskin tällaisia rajat ylittäviä ohjelmia ja Iso-Britanniasta piakkoin tulee kolmas maa, joten jos tällaisia ohjelmia kolmansia maiden kanssa on, niin silloin niitä täytyy jatkaa, jotta myöskin tämä ohjelma jatkuisi. Tämä on varmasti kaikkein tärkein ajankohta ja haluan todella pyytää, että tuette herra Huonin mietintöä näitä ponnisteluita ja kaikkia niitä, jotka Iso-Britanniassa haluavat rauhaa ja myöskin tuemme Pohjois-Irlantia. Um, thank you. Kiitoksia edustaja Hall, kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö on todella tervetullut ja kannatanko tässä myös kollegoiden kommentteja. Kyseessä on pohjois kovin vaarallinen aika myös Irlannin tasavallalle ja suurelle osalle – yhdistynyttä kuningaskuntaa. Ja osa niistä puheista, jotka, ainakin te, jotka seuraatte mm, yhdistyneen kuningaskunnan lehdistöä, ehkäpä viihteen vuoksi tai tiedonsaamisen vuoksi, ovat ehkä todennäköisesti tietoisia siitä, että millä hyvänsä hallitukselle on todella vastuutonta, joka on osa kansainvälisiä sopimuksia, varsinkin YK on osa puhua siitä, että yksipuolisesti se ryhtyy tämänkaltaisia sopimuksia muuttamaan. Tuomitsen tämän täysin ja olen varma siitä, että kollegatkin tuomitsevat sen. Ei tämä ole kysymys, johon yhdistynyt kuningaskunta voi puuttua yksipuolisesti. Pääministerin lehdistöosaston mm, pitäisi tuntea tämä tilanne paremmin. Sehän on ollut 30-vuotisen konfliktin päätös. Ja Toivon, että tämä hyväksytään nopeasti. Toivottavasti se menee läpi. Toivottavasti se osoittautuu tarpeettomaksi, mutta olen katsonut myös kompromissi 66 aata. Ja näin Brexitin aiheuttama taloudellinen vaurio pitää myös pitää jatkuvasti näköpiirissä. Nimenomaan Irlantihan on saanut hyötyä Euroopan unionin jäsenyydestä, koska, mutta se on myös samalla erittäin läheisesti sitoutunut Britanniaan. Eli meillä on toiveet korkealla ja toivomme, että tämä Euroopan unionin rauhanprosessi tukee myös Irlannin saarella olevaa rauhanprosessia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Äh, kiitoksia edustaja Howard. Seuraavana edustaja Anderson. All the members. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille äh, jäsenille äh, tämänpäiväisestä panoksesta. Minä tulen Enderistä molemmilta puolilta sitä, josta myöskin Maat Mäkinens vainaja tulee. Ja juuri tässä viikonloppuna todellakin ja myöskin eilenkin alueella oli todella ikäviä tapahtumia siellä. Sellaista, mitä en ole nähneet, emme ole nähneet kaupungissamme moneen moneen vuoteen. Olen aikaisemmin nyt ollut myöskin vankilassa, olen ollut mukana konflikteissa, kuten monet muutkin ja olen todella myöskin kamppailut vapautumisen puolesta, rauhanprosessin puolesta ja tämä holtiton brittihallituksen käyttäytyminen suhteessa tähän pitkän perjantai sopimukseen ja sen valmistautuminen siihen, että se haluaa heittää tämän sopimuksen roskikseen on todella skandaali paljon huolta on, paljon huolestuneisuutta, hyvin syvää huolta on yhteisössä ja äh, siellä Derissä ja Belfastissa äh, käynyt äh, valtuuskunta näki, kuinka siellä tämä Interreg ja nämä muut ohjelmat toimivat, kuinka ne ovat vaikuttaneet ja kuinka ne ovat antaneet meille mahdollisuuden edetä ja toki edetä tässä rauhan rakentamisen prosessissa, mutta edetä. Joten pidämme tätä mietintöä tervetulleena ja on hyvin tärkeää, että tätä kautta rauhaa rakennetaan edelleen. Tietysti, mitä sanoitte tuossa, muista yhteistyöohjelmista, niin kyllähän niitä on moniakin, joissa todella tarvitaan yhteistä työtä. Tästä uskon, että voimme myöskin tulevaisuudessa keskustella. Ja jos ajatellaan sitä taloudellista vahinkoa, mitä tässä saattaa tapahtua, niin sekin on otettava huomioon pitkän perjantain. Hallitus ei todellakaan voi yksipuolisesti sitä hylätä, vaikka se niin haluaisi tehdäkin. DUP puolue on siellä myöskin mukana näissä. Se ei ole koskaan tätä sopimusta halunnut ja varmasti myöskin tämä nyt sitten vaikuttaa tähän tilanteeseen ja se ei haluaisi tätä sopimusta nyt enää. Joten kun ajatellaan tulevia aikoja niin, ja tulevaa vahinkoa, niin nyt on todella pyrittävä pitämään kiinni tästä sopimuksesta kautta Irlannin, koska emme halua sellaista tilannetta, jossa osa saaresta on eu ja toinen taas sitten ei, ja että tässä tämä pitkän perjantain sopimus ei tule täysin sovelletuksi. Pyytäisin jäseniä, että tässä nyt pyrittäisiin vähän dedramatisoimaan sitä, mitä Michel Barnier on sanonut jäsenet, edustajat eivät tietenkään pysty olemaan ikään kuin kahdel, kahta mieltä. Nyt on muistettava, että Irlannin kansalaiset ja Pohjois-Irlannin kansalaiset tämän ansaitsevat. Ja he ovat todella huolissaan, koska he huomaavat, että brittihallitus ei välitä näistä vaikutuksista ollenkaan. Nyt tämä on kuitenkin olemassa ja tarkoituksena on helpottaa, että todella tällainen viesti lähetetään kansalaisille, että kysymys on demokraattisesta prosessista Ähm, viime viikonlopun tapahtumat haluan täysin tuomita. Ne eivät liittyneet tähän demokraattisen prosessiin ollenkaan, mutta tarkoitus on kuitenkin siitä, että jos tämä maa tämä äh, Irlanti voidaan yhdistää, niin silloin tämä puoltaa tätä demokraattista prosessia. Ja sitä keskustelua äh, toivon, että voimme edistää äh, meillä kaikilla pitää olla kuitenkin oikeus tietysti päättää, että mitä mieltä olemme. Ja ihmiset ovat nyt päättäneet ja ovat sitä mieltä, että he haluavat pitää kuitenkin kiinni yhteyksistä EU-hun. Match. I... Kiitoksia. En kuullut kenenkään tätä vastustavan tätä mietintöä. Ja näin sitten regivaliokunnan päätös poikkeuksen käyttöönotosta niin, että ohjelma voi jatkua vuoteen 2020 mennessä. Eli tässä tapauksessa mietintö on hyväksytty ja olemme jälleen hoitaneet työmme. Olemme tukeneet niitä alueohjelmia, joita Pohjois-Irlannissa on regivalikunnan päätöksen mukaisesti. Kiitoksia kovasti. Näin mietintö on hyväksytty. Ja siirrymmekin äänestämään. Aloitamme äänestyksestä vastuuvapausprosessissa vuodella 2017 yleinen EU-budjetti ja Euroopan komissio. Olemme valmistelleet ja lausunto valmistelleet mietinnön. Lausunto tulee kontista ja olemme keskustelleet jo tätä vastuuvapaus, tästä vastuuvapaus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 Näin siirrytään sitten äänestykseen, joka koskee mietintöluonnosta ehdotukseksi uudeksi asetukseksi vuosille 2021-2027. Kuten tiedätte, tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä äänestyksistä meidän valiokunnassamme tällä hetkellä. Poliittiset neuvonantajat, esittelijät, varjoesittelijät, sihteeristö ja henkilökunta on viikkoja tehnyt töitä tämän äänestyksen järjestämiseksi, koska tarkistuksia yli 2000 ja tietysti sitten myös tarkistukset ja näistä eri lausunnoista. Meillä on kymmenen eri lausuntoa. Tähän äänestykseen menee kauan. Siksi ehdottaisin, että Noin puolessa välissä pidetään pieni tauko. Kerron teille sitten missä vaiheessa. Katsotaan millä tavalla äänestys etenee. Eli tavoitteenamme on käyttää koko aamupäivä tähän äänestykseen. Ennen kuin äänestys aloitetaan, niin annan esitteli, anteeksi, rinnakkaisesittelijöille puheenvuoro. Edustaja Krell. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Kuten jo todettiin, tarkistuksia valtava määrä. Olemme saaneet lausuntoja myös useista eri valiokunnista, joita olemme työstäneet. Ja kyseessä on ollut erittäin intensiivinen, mutta hyvä yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa. Erittäin sydämellisesti haluan kiittää en pelkästään varjoesittelijöitä, vaan myös Regin sihteeristöä, ryhmän työntekijöitä, avustajia, jota ilman ja joiden useiden työtuntien työpanosta emme olisi päässeet tähän tulokseen. Tavoitteemme molemmilla esittelijöillä on erittäin korkeatasoinen, hyvälaatuinen lopputulos ja nämä neuvot, aloittaa nämä neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa mahdollisimman nopeasti. Meillähän on oma vastuumme suhteessa koko väestöön ja näihin alueisiin. On tärkeää, että tästä neuvotellaan nopeasti. Neuvosto on ilmoittanut, että se on valmis ryhtymään tämänkaltaiseen neuvotteluun ja trilogeihin ja, ja sillä on mandaatti. Minun mielestäni meidän tehtävänämme on mahdollisimman nopeasti viedä tämä osuus päätökseen jotta voidaan antaa alueille mahdollisuus käynnistää omat ohjelmansa mahdollisimman nopeasti. Ja siitä syystä minulla onkin pyyntö kollegoillemme. Meillä on yli sata kompromissia, joita olemme työstäneet. Kompromissi, kuten sanakin jo kertoo, ei tee kaikista onnellisia. Se ei tuo kaikille sataprosenttista lopputulosta, mutta loppujen lopuksi kysymys on nimenomaan kompromissista ja on tärkeää, että me olemme kehittäneet sellaisen toimintatavan, jossa voimme antaa myönnytyksiä toinen toisillemme. Ja siitä syystä pyytäisinkin kollegoita, vaikkeivat kaikki ole aivan lopullisen onnellisia, kun päästään tässä päätökseen, niin pyytäisin teitä tukemaan näitä kompromisseja niin, että voimme saada erittäin laajan tuen tälle mietinnölle. Voimme sanoa, että alue, aluekehitysvaliokunta tukee aluepolitiikkaa sitten, kun asiasta äänestetään täysistunnossa. Ja näin sitten helmikuun täysistunnon kanssa jälkeen voidaan ryhtyä neuvotteluihin. Eli pyytäisin, jos teillä vielä on jotain viimeisiä epäilyksiä, niin pääsisitte niistä yli ja näin voitte tukea tätä työtämme ja saamme aikaiseksi lopputulos, jossa suuri enemmistö äänestää tämän puolesta. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Edustaja Novakov. year ago. Hyvät kollegat, noin vuosi sitten kovinkaan moni ei uskonut, että pääsisimme tähän pisteeseen, että voisimme äänestää tästä asiasta täysistunnossa. On hienoa, että monet ovat nyt muuttaneet mielensä ja tukeneet meitä ja me olemme kaikki puhaltaneet yhteen hiileen ja tässä sitä nyt ollaan. Äänestetään valiokunnassa ja meillä on historiallinen mahdollisuus päästä eteenpäin äänestämällä täysistunnossa ja sitten aloittamalla neuvottelut heti seuraavana päivänä. Romania puheenjohtajavaltionakin lienee valmis tähän. Ja mielestäni meidän täytyy nyt vastata kaikkiin edunsaajien kysymyksiin kaikilla alueilla Euroopassa ja meidän täytyy taata se, että seuraava ohjelmointivaihe alkaa ensimmäinen ensimmäistä 2020. Ja siksi pyydänkin teidän tukeanne äänestäkää kompromissien puolesta ja loppuäänestyksessä äänest- mietinnön puolesta ja äänestäkää Strasburgissa. Se tulee olemaan meidän yhteinen voittomme aikaa vastaan, ei, mit- ei ketään muuta vastaan. Joten uskon, että onnistumme ja kyllä tähän on paljon työtä pantu, jotta saatiin kaikki eriävät mielipiteet mukaan tasapainoisella tavalla tähän mietintöön niin, että kaikki näkevät oman panoksensa, omien alueidensa ja niiden asukkaiden edut näkyvät täältä. Ja kun ajatellaan etäisiä alueita, alppialueita, vuoristoalueita, maaseutualueita, vähemmän kehittyneitä, siirtymäalan alueita, kaikki joka ikisen kansalaisen etu täytyy ottaa huomioon, ja se on otettu huomioon tässä mietinnössä. Ja siksi pyydän teidän tukeanne, ja toivottavasti saamme lopulta enemmistön tämän puolesta. Ja haluan vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, yhteisesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Thank you very much. Before we begin the... Kiitoksia. Ennen kuin ryhdymme äänestämään, minulla on vain yksi kommentti. haluan mainita, että vieressä taitaa olla vain kaksi ääntä. Ää, olette siitä tietoisia, selvä. Kiitos. Sillä näen teitä kolme täällä kuitenkin huoneessa, mutta kaksi on vain sallittu siis. Anteeksi, anteeksi, nyt on, tässä on kyllä laskettava kaikki äänet. Näyttää olevan niin, että tuette kovasti tätä mietintöä, koko ryhmä on paikalla. No niin, aloitetaan äänestämään ihan oikea-aikaisesti, kuten suunniteltiin. Kompromissi A1 puolesta vastaan. Vastaan. Hyväksytty. A2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 kautta 2 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 5. Se on jossain tuolla kauempana. Niin, kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 6 kautta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7. Seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi A10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty A11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty A12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Ekon 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 7, 4, 9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Libe 52. Ei. Kyllä. A14. Ne on seuraavana. A14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. A15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Jos haluatte, voidaan tarkistaa. A15. Sähköinen tarkastus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 22.15. A16. A16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A17 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 974. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 974. Sähköinen tarkastus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty samalla enemmistöllä. A18 kompromissi. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. A19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. A20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 kautta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 kautta 2 raukeaa ja näin päästään tarkistukseen 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin ensimmäinen osa äänestysluettelosta vietiin päätökseen. Hienoa, kiitos. Näin jatketaan toisesta osasta. Kompromissi A22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. A23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. A24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. A25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. A27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. A28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. A29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. A30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. A34 puolesta 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1295 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 1296 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 1297 ja Libe 81 puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. 1298 ja 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 83 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. A37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13.22, Libe 86, 13.32 ja 41 yhdessä. Eli nämä neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.24 ja FEM 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13.28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13.30 ja Libe 88 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 raukeaa. 13.34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13.37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13.38 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi A40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt mennään Libe 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. <clears throat> Kompromissi A45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13.69 yhdessä 13.71 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.70 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan sähköisesti. Koneäänestys. 13.70 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty oli. Hyvä. 1372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1375 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.74 on vedetty pois. 13.73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13.80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään tarkistukseen 13.91 puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään tarkistukseen 13.9.3 kautta 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt mennään tarkistukseen 14.23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14.26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14.25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14.23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14.27 vedetty pois. Äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty, siis 14.28. 14.29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14.31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14.35 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään kolme vitoseen, Tran 35 puolesta vastaan. Pyytäisin teitä nostamaan kätenne. Tran 35 puolesta. Hyvä. Vastaan. Tran 35. Siitä äänestetään. No, TRAN 35, sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kiitos. Kompromissi A58. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään tarkistukseen 14.49. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Haluatteko, että se tarkistetaan, eli 14.49 sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy nyt. Hylätty. Seuraava tarkistus 14.50. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14.52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14.53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14.54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran raukeaa 14.54 hän hylättiin. Se siis raukeaa. Ja nyt mennään näihin kolmeen tarkistukseen. 14, 5, 5, 6, 4 ja 6, 3. Kaikki yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A, 6, 2. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1507 Siis 15.07. Me äänestämme koko tekstistä aikaisemman äänestyksen puol- johdosta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Menemme tarkistukseen 15.08. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15.09 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15.10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. <clears throat> Nyt mennään tarkistukseen 15.11 ja FEM 44 ja 15.12 ja LIBE 107 ovat identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 15.13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty. 15.14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15, 16 ja Agri 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15, 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15.19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt mennään tarkistukseen 1571. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi A70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1582 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1583 ja Libe 110 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1584 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1586 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1588, näinkö se meni? Kyllä. 1588 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1590 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1591 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1592 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1593 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1595 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1596 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1596 puu ja libeen 111, siis 1597 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1599 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1601 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 16.02 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi A75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16.17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16.18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16.19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Mennään kompromissiin A84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A85. Aika monta sivua välissä. Sehän on hyvä. Eli 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 yhdessä 1759 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17.60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1761 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1762 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1774 Liben 115 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. hylätty. 1775 ja 1776 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1778 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1779 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten neljä tarkistusta 1780, 1781, 1782 ja 1783 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18.10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A 102 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A 103, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A 104, puolesta vas, vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt mennään kompromissiin A105 Aika monta sivua taas hypätään. Kompromissi A 105. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A 106 kautta 1. Puolesta <clears throat> vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään kompromissiin A106 kautta 2 puolesta. 1, 0, 6 kautta 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. A, 106 kautta 2. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tiedättekö, miten äänestitte? Jokainen tietää, miten äänesti. Tämä on aika vaikuttava tilanne. No, hylätty. Kompromissi hylättiin, joten jatketaan. Mennään tarkistukseen 16.20 koska kompromissi hylättiin. Jatketaan tarkistuksen sillä 16.20 puolesta. We, I'll explain. No minä selitän. Jos me hylkäsimme kompromissin, me hylkäsimme kompromissin. se, niin sen vuoksi meidän täytyy nyt äänestää kaikista niistä tarkistuksista, jotka kompromissi kattoi. Siksi me aloitamme nyt tarkistuksesta 16.20. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi muuta raukeavat, koska edellinen, siis edellisen äänestyksen vuoksi. Ja nyt menemme seuraavaan kohtaan 120. Aa, me menemmekin Agri 41. Agri 41. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2004 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2005 puolesta vastaan tyhjää, taisi raueta. Siis ta, niin, se hylättiin siis toisin sanoen. Ja nyt menemme kolmanteen osaan. Tarvitsetteko tauon? Part three, we need to go back. We missed one amendment. Which one? These, this amendment in part one, Libre 52. Um, because it was, if adopted, go to A14. If rejected, vote on Libre 52. So because 749 was rejected, we need to vote again on Libre 52. If we can. Article 13. What page is it? No, there are no pages. There are no pages. <laughs> <laughs> okay. Uh, I'm sorry to... Ikävä nyt joutua sanomaan, että meiltä jää väliin yksi äänestys. Kyse on Liben tarkistuksesta artiklaan 13. Löydättekö artiklan 13, kohdan 2? Olen pahoillani, mutta sivunumeroja ei ole merkitty ihan viime hetken muutosten vuoksi. Eli artikla 13, kohta 2. Löysittekö? Artikla 13, kohta 2. Siihen liittyy kaksi tarkistusta. Me hylkäsimme ensimmäisen, joka oli 749, ja siksi meidän täytyy äänestää Libeen 52. Löytyykö? Kuka äänestää puolesta? Libe 52. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. No niin, nyt olemme saaneet äänestettyä kahdesta ensimmäisestä osasta. Jos tarvitsette tauon, ai ei tarvita. No, voimme jatkaa. Eli liitteet ja sitaatit ja johdantoosan kappaleet. kompromisseissa on erilaiset numerot X1, kompromissi X1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään tarkis, EMPL-tarkistukseen 88. Ja samalla äänestetään 89, 90, 91, 2 ja 93 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 2143. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Haluatteko, että tarkistetaan? 2143. Koneäänestys. Äänestys alkaa. And the vote is closed now. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos ja anteeksi. Se hyväksyttiin. Sitten tarkistus 125 ja 2007 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2008 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2009 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2011 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2012 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2148 yhdessä FEM 48 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 seuraava raukasi Emple 94 puolesta. Vast, niin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? Tarkistetaan Emple 94 sähköisesti. Koneäänestys alkaa. And the vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan. Tarkistus 2152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2157 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 2157 koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan 2159? Selvä, koneäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1. yhdessä Tran 6 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2163 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 67 kautta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 67 kautta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 67 kautta 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2164 kautta 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 67 kautta 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 67 kautta 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 67 kautta 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2164 kautta 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 67 kautta 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Traan 67 kautta 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2170 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksenä 2170 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 2169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Emple 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2171 puolesta, va, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 2172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme 5, eikö niin? Puolesta vastaan tyhjää, äh, vastaan tyhjää Tarkistamme 21.75. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Olimme väärässä. Seuraavaksi, kun tämä on hyväksytty, menemme Empl 100 tarkistukseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2176 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2180 ja 2121 ovat samanlaiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2179 ja Embl 105 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 108 ja m 109 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2013 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2014 ja 2015 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdessä 128 ja 2016 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Empl 111 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2017 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 116 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty suokaa, anteeksi, hylätty sanoo puheenjohtaja, 116 on siis hylätty, 2019 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2020 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2021 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tässä on neljä tai itse asiassa kuusi samanlaista tarkistusta 6, samanlaista 1, 132, 133, 134, budjetti 1, agri 1, puolesta vastaan tyhjää. Nämä on hyväksytty. Sitten libe 1, puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi R1, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R1A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Libe 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme tarkistukseen 5 ja 200, 201, 202 ja 203. Ne ovat samanlaisia puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja jatkamme kompromissi R13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R18 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi R20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi R20A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 16 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi R23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi R24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 277 puolesta vastaan tyhjää. Tyhjää. Tämä mielestäni on hylätty. Haluatko tarkistaa? 277. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos. Kompromissi R27 puolesta vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 282 yhdessä FEM 9 tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Empl 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten menemme kompromissi R30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 286 ja myös kont 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus Aldelta. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Sitten äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe 25 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten äänestämme yhdessä 301 ja Libe 26 tarkistuksista puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi R46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R48A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 yhdessä kont 6 tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sokanteeksi 313 yhdessä KONT 6 tarkistuksen kanssa. Nämä on hylätty. Kompromissi R58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Empl 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 330 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 331 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AR 66A puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi R 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi R 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi R 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin ollen äänestämme kokonaisuudessaan ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut. Thank you very much. I would like to thank to the rapporteurs. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijöitä, avustajia, kaikkia poliittisia ryhmiä tämän päivän työstä. Koska aamun esityslista on käsitelty loppuun, niin päätämme regivaliokunnan kokouksen ja nähdään taas kello kolmelta ja kuulemme Romanian puheenjohtajakaudesta. Kiitoksia.